Good. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Arvoisat kollegat. Lämpimästi tervetuloa kaikille avaan valiokuntakokouksen. Ensimmäisenä esityslistan äh, kohtana on, on esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi siitä äh, johtuen, että koko koordinaattorin kokouksissa on koko joukko asioita käsiteltävänä. Esittäisin sen verran muutosta tähän esityslistaluonnokseen, että, että kohdat 5, 6 ja 7. Lykkäämme siis nämä kohdat 5, 6 ja 7. Ja 5 ja 7 lähitulevaisuuteen. Ja sitten kohta 6 äänestysten alle, koska koska siinä, voidaan sit, siinä yhteydessä voidaan muutenkin jo puhua asianmukaisesti tässä toissijaisuudessa vuosikertomuksesta. Siis viisi ja seitsemän siirretään ensimmäiseen mahdolliseen tulevaan valiokuntakokoukseen. Ja kohta kuusi otetaan sitten ensimmäisenä asiallistan kohtana huomenna aamulla. Näin sitten koordinaattoreiden kokous voidaan käynnistää jo 16.30. Ja näin on sitten vähän äh, joustavampi tämä aikataulu. Sopiiko tämä teille? Kiitoksia. <clears throat> Haluaisin vain tietää, mikä on tämän lykkäyksen syy. Minä en oikein ymmärtänyt, mikä se on. geschätzte Kollegen, ich möchte äh, den... Hyvät kollegat, minä äh, kannatan tätä ajatusta. Meillä oli kahdessa edellisessä äh, valiokunta täysistunnossa saaneet antaneet kovin hyvää kuvaa. Se oli tämä oli se konfliktin mineraaliäänestys oli, oli aika sekava. Siinä demokratia lopulta sitten tietenkin toteutui mutta e, jotkut halu, halusivat sitten siirtää sitä sitten johonkin muualle ja sitä aiemmin ollut aina tapana tästä ainakin kymmenen vuoden ajan tällaiset asiat e, käsitellä tässä valiokunnassa. Ja sitten kahden kolmasosan enemmistö, joka tapauksessa siellä siinä takana oli. Eli antaa hyvän pohjan sitten sujuvalle yhteistyöllä jatkossakin ja kenties koordinaattoritkin sitten saavat tässä vielä illan mittaan tilaisuuden tästä asiasta puhua ja siihen keskustella. Siksi kannatan tätä ehdotusta. Um, niin ihan lyhyesti. Tässä on, vat, tässä on kaksi asiaa, naapurini Helmut Schulz halusi ottaa esille. Hän on äh, poissa täältä, hän on energiaunionin puheenjohtaja koordinaattorin ryhmässä ja vaikea sanoa, mitä GUE tästä on mieltä. Eli hän tulee pian takaisin, mutta ei voi vielä olla mukana. Gut, wenn es da keine weiteren Hyvä. Jos muita kommentteja ei ole, näin toimitaan. Eli 5 ja 7 äh, siirretään äh, tulevaisuuteen. Äh, se voi, voidaan kenties jopa huomenna sitten puhua siitä. Shakken kanssa sovitaan uusi, uusi käsittelyaika ja huomenna sitten aamulla heti yhdeksältä aloitamme kohdasta kuusi, koska siitä sitten siinä samaan syssyyn äänestetäänkin. Näin koordinaattorit alkavat palaverinsa jo 16.30. Näin totean esityslistan hyväksytyksi. Siis sitten mennään ää, kohtaan kaksi hyvä juuri hyväksytyssä esityslistassa. Ää, pöytäkirjan hyväksyminen edellisestä kokouksesta. Jannik. Euh, Monsieur President. Euh, Puheenjohtaja, haluaisin tietää, olisiko mahdollista muuttaa esityslistaa niin, että että käsiteltäisiin huomispäivän viimeistä kohtaa kiireellisesti seuraavassa kokouksen, seuraavan kokouksen kokouksessa, koska minä en huomenna pääse paikalle. Näin, näin voidaan tehdä. Sitten jää vähän tilaa energiaunionikeskustelulle. Eli energiaunionikeskustelu oli sitten kohta 20 esityslistallamme. Ok. Hyvä. Sitten tähän äh, äh, pöytäkirjaan, se on tuolla tässä teillä papereissanne esillä, jos siihen kommentteja tulee kokouksen mittaan, se on sen loppuun mennessä sitten tullut hyväksytyksi. Semmoisenaan sitten puhe, puheenjohtajan ilmoitus. Asiat. Tämä kokous on nähtävissä ja kuultavissa inter, internetissä. Eli muistakaa sitten, että teidän kommenttinne sitten saavuttavat lukemattoman katsoja- ja joukon kaikissa jäsenmaissa. Sitten äh, teillä näissä papereissanne on äh, vielä on näitä erilaisia kirjeitä, joita tullut. Pyytäkää sitten sihteeristöltä niitä nähtäväksenne. Meillä oli sitten vielä huomenna tiedonkulusta kansainvälisen kaupan puitteissa, huomenna siis sitten 17. päivä e, e, kesäkuuta 10.30 siis. Sitten tiedetään, että EU-Japani suhteet kehittyvät hiljakkoin Äh, pidettiin EUn Japanin huippukokouskin. Äh, voidaan ennakoida Japanin sopimuksen syntyvän vielä ennen vuodenvaihdetta. Äh, kahdeksastoista 19. päivä tätä kuuta lähtee valiokunta missio Milanoon käsittelemään elintarviketurvallisuutta ja kestävyyttä, kestävyyttä maailmankaupan mm, puitteissa, erityisesti vientisektori. Äh, Yhdysvaltain Trade Promotion Authority äh, äh, käsitellään täällä, mm, täällä salissa, nimittäin täällä talossa meillä on perjantaina. Sehän on, hyväksyttiin aikoinaan äh, tuolla äänestyksessä äh, niukalla äänten enemmistöllä, mutta kuitenkin äh, todettu, että siinä työn, työntekijäpuoli on, on vähän huonommassa asemassa 260 203 ääniin meni niukasti läpi. Siitä keskustellaan vielä tällä viikolla jatkossa, mutta on vähän epäselvää, milloin sitten tämä tämä äh, Trade Promotion Authority Yhdysvalloista äh, pääsee äh, mukaan keskusteluun. Parlamenttihan on tässä aika tiiviisti mukana tämänkin kauppasopimuksen hahmotteluissa äänestystuloksista huolimatta. Sitten on lisäksi sovittu, että Euroopan unioni solmisi syvemmän kauppasopimuksen tai neuvottelisi äh, syvemmän kauppasopimuksen Tunisian kanssa. Siinä on näke- näkemysten vaihto äh, käsittelyssä tai keskenpäin ja sitten tuolla jatkossa virallisten neuvottelujen alkamisesta tullaan tiedottamaan. Sitten vielä äh, Green Goods-sopimus VTO on puitteissa – on sekin hiukan edistynyt viidestä viiva kahdeksassa toukokuuta Genevessä. Käytiin keskustelut sitten näistä tuoteluetteloista ja tuoteluetteluun tehtävistä muutoksista tältä osin. Keskustelut tästä asiasta jatkuvat tällä viikolla tästä päivästä juhannusaattoon. Ja sitten lopuksi haluaisin vielä muistuttaa siitä, että että kolmen puolueen keskustelut syventävä, syventävistä kauppasopimusneuvotteluista Ukrainan kanssa ja EUn välillä käytäisiin ja EUn, Ukrainan ja Venäjän välillä ajatellen tätä kumppanuussopimusta. Siinä on tietysti tarkoitus tämä umpisolmu tässä kumppanuussopimuksissa avata Äh, monilla saroilla neuvottelut käytiin hyvässä e-, e-, hengessä ja saatiin jopa äh, aika hyviä käytännönkin ratkaisuja näihin avoinna oleviin kysymyksiin. Eli näin 2000, 2016 tammikuun alusta tapahtuva voimaanastuminen ei mielestäni tällä perusteella ole kovinkaan uhattuna – 12. kesäkuuta on tehty uusi sopimus kolmen puolueen, kolmen osapuolen välillä siis monilla eh, sektoreilla koskien kauppa ja vapaa, eh, eh, kauppa, ja yhteistyösopimusta Ukrainan kanssa. Siinä on tietysti aika paljon kiistanalaista sisältöäkin. EU-komissio on äh, tämän äh, torjunut erityisesti siitä syystä, että Venäjä osapuolena äh, vaati kumppanuussopimuksen ja tämän uuden kolmen osapuolen sopimuksen välillä pitäisi olla sitova yhteys. EU-komissio mielestäni tässä ihan oikeilla, oikeilla jäljillä ja edellyttää tietysti vielä uusia syventäviä keskusteluja mutta voi käydä sitten minun mielestäni niinkin, että kumppanuus ja äh, kauppasopimus äh, kenties sitten äh, kytketään johonkin kolmannen osapuolen kanssa tehtyyn sopimukseen. Näinkin voi käydä, vaikka se toivottava ole. Oliko kommentteja puhe- puheenjohtajan ilmoituksiin? Hyvä, ei näytä olevan. Näin pääsemme sitten kohtaan neljä tässä istunnossa on tarkoitus keskustella vienti, vientiluotoista, vientiluotoista ja niiden äh, äh, tilanteesta jäsen, jäsenmaassa, jäsenmaissa. Mehän tiedämme kaikki, että ne ovat erittäin tärkeä elementti ja väline kauppapolitiikassa, äh, jotta voidaan sitten avata uusia kauppakanavia kauppasuhteita, mutta tietysti ympäristön suojelun, ihmisoikeuksien, kestävän kehityksen ja tämän tapaisten seikkojen valoissa on myöskin mietittävä aina, miten näillä luotoilla aikaan saadaan. Me olemme kuulleet aina vuosittain vuosikertomuksen näistä vienti, vientiluotoista, vientiluottokysymyksistä jäsenmaissa. <clears throat> Olemme näistä keskustelleet, että voisimme sitten vielä vähän syvällisemmin, voisimme syvällisemmin perehtyä EUn vientiluottopolitiikkaa. Niin siksipä olemmekin nyt kutsuneet tähän pyörän pöydän round table-keskustelun joukon asiantuntijoita. Pyytäisinkin, että asiantuntijat eivät enempää ainakaan kuin yhdeksän minuuttia käyttäisivät puheenvuoroihinsa niin, että meille jäisi sitten hiukan aikaa keskusteluihinkin. Alkuun pyytäisin herra, David Drysdalein. No, Tämä on tämän mm, OECDn vientiluotto-osaston johtaja. Olkaapa hyvä. Thank you very much. And, uh... Kiitoksia kovasti. On suuri ilo olla täällä tänään. Esitän teille yleisnäkemyksen siitä vientiluottotyötä, jota me OECDssä Pariisissa teemme. OECD on ollut kansainvälinen foorumi vientiluottoasioissa jo yli 50 vuoden ajan. Uh, it's the it's not forwarding. Well, I'll just uh, oh, there we go. Um, back in 1960. Eli vuonna 1963 perustettiin kauppakomitean alaryhmä, joka käsitteli vientiluottoja ja luottotakuita. Kyseessä oli työryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti OECD, keskustelee vientiluottoasioista, kertoo tai keskustelee politiikan johdonmukaisuudesta, jäsenten toiminnan valvonnasta ja keskustelee myös avoimuudesta ja tietojen paljastamisesta. Äh, lähes kaikki OECDn jäsenet, paitsi Chile ja Islanti, ovat tämän ryhmän jäseniä. Meillä on neljä laajempaa työn aluetta, muun muassa tiedonvaihto ja avoimuus. Äh, sitten meillä sitten keskustelemme mahdollisista ympäristöllisistä ja yhteiskunnallisista vaikutuksista, joita ähm, tuetuilla vientiluotoilla on. Me myös pyrimme paljastamaan lahjontatapauksia ja korruptiotapauksia. Eli kun vientiluottotransaktioita toteutetaan, niin jäsenten täytyy ottaa huomioon myös nämä lahjonta- ja korruptioaspektit. Ja me myös rohkaisemme jäseniä kestävään lainaamistoimintaan. Tarkoitus on varmistaa se, että ei muodostu kestämätöntä velan määrää näiden laina- ja lainanottomaiden keskuudessa. Kun puhutaan avoimuudesta, niin kaikki jäsenemme, jotka tulevat uusiin vientiluotto-ohjelmiin, niin me kartoitamme näitä ohjelmia niin, että kaikki ovat tietoisia toinen toistensa ohjelmista. Tämä on oikein hyvä laboratorio meille toinen toisemme ymmärtämiseksi. Tällä tavalla myös selvitämme, mikä toimii ja mikä ehkä ei toimi. Me vaihdamme myös tietoja olemassa olevista uusista poliittisista kysymyksistä, linjauskysymyksistä. Kaikki transak- kaikista transaktioista laaditaan raportti tai niistä eh, tehdään ilmoitus. Ja tämä liittyy myö- paitsi vientiluottoihin myös kauppaan liittyvään apuun. Tämä liittyy meidän hyvän hallinnon kurinalaisuusohjelmaamme ja tämä mahdollistaa sen, että voimme Ähm, jakaa keskenämme tietoja ja voimme jakaa tietoja myös ei-jäsenten kanssa, koska on myös muita maita, joilla on vientiluotto-ohjelmia, vaikka eivät ole meidän jäseniämme. Mitä tulee ympäristöön? No, Tätä toimintaa olemme harjoittaneet jo parisenkymmentä vuotta. Parikymmentä vuotta sitten me aloitimme keskustelut yleisistä lähestymistavoista sen suhteen, miten kaikki jäsenet soveltavat ympäristösuuntaviivoja kaikissa hankkeissa. Ja tästä näette, kuinka vuodesta 2003 tehdyn ensimmäisen sopimuksen jälkeen asiat ovat kehittyneet. Teimme myös sopimuksen vuonna 2007 ja 2012. Viime viikolla keskustelimme siitä, kuinka meidän tulisi raportoida neuvostolle viime, viimeisimmistä ympäristölähestymistavoistamme. Ihan lyhykäisesti tässä diassa puhutaan siitä, miten toimimme ympäristöalalla. Me vaadimme jäseniä luokittelemaan kaikki hankkeet, yksilöimään arkaluontoisia hankkeita, toteuttamaan ympäristövaikutusarvioita. Aina on kunnioitettava isäntämaan standardeja, mutta myös sovellettavissa olevia kansainvälisiä standardeja. Tämä on, tässä on kyse EUn ympäristöpolitiikasta ja myös Maailmanpankin linjauksista. Meillä on myös niin ex ante kuin ex post arviointivaatimuksia. Se mahdollistaa sen, että voimme arvioida näiden sopimusten vaikutuksia. Meillä on yhteisymmärrys siitä, kuinka suhtaudumme lahjontayrityksiin. Meillä on siis suositus, jonka mukaan kaikki sitoutuvat olemaan lähtemättä mukaan lahjontaan jäsenten täytyy aina varmistaa se, onko vientiluoton hakija IFEn listalla tai IFIDen, niitä on useampia listoilla. Meidän täytyy myös valvoa maksuja, tariffeja, rojalteja, ja tämä tietysti myös lisää avoimuutta, mikä puolestaan vähentää lahjonnan mahdollisuuksia. Suurin osa näistä ECAista eivät ole juridisia ähm, tahoja. Niiden täytyy noudattaa niin kutsuttua due diligence-periaatetta, jos äh, niillä on syytä uskoa, että mukana saattaa olla lahjontaa. Meillä on myös periaatteita ja suuntaviivoja, jotka koskevat kestävää lainanantoa alhaisen tulotason maille. Tällä tavalla haluamme tukea Maailmanpankkia ja kansainvälistä äh, IMF siis äh, niiden vel- velkojen kestävyysohjelmia äh, toteutettaessa, kun puhutaan alhaisen tulotason maista. Meillä on myös sopimus, joka liittyy virallisesti tuettuihin vientiluottoihin. Tämä on aivan erillinen sopimus, joka käynnistettiin vuonna 1978. Tuolloin meidän jäsenemme laativat sen. Tuolloin saatiin ensimmäiset yhteisymmärrykseen perustuvat säännöt, jotka koskivat vientiluottoja luottoja. Ja tästä luettelosta näette, että EU on yksi jäsenemme, eh, joka edustaa kaikkia jäsenvaltioita ja noudattaa näitä sääntöjä. Meillä on aivan erityinen eh, yhteisymmärryspöytäkirja, eh, johon on osallisena myös Brasilia. Sehän on lentokoneiden tärkeä valmistaja. Myös Israel ja Turkki, Turkki ovat tarkkailijoina. Tätä sopimusta pidetään herrasmies-sopimuksena. Se on pehmeää lainsäädäntöä. Me kokoonnumme säännöllisesti. Tekniset asiantuntijat kokoontuvat vielä säännöllisemmin ja tarkoitus on saada aikaan tasainen pelikenttä, niin kun puhutaan kauppaan liittyvästä avusta ja virallisesti tuetuista vientituista. Mehän emme halua, että valtiot kilpailevat tukiaisin. Me haluamme tukivapaata kilpailua ja kilpailun täytyy perustua tuotteiden, siis vietävien tuotteiden laatuun ja hyvyyteen, eikä siihen, että hallitukset tukevat tätä vientitoimintaa. Eli avoimuutta tässä prosessissa on aika paljon. Se mahdollistaa sen, että voimme varmistaa sen, että jos johonkin transaktioon liittyy tiettyjä kauppakiistoja, nämä kiistat voidaan ratkaista ajoissa niin, että ne eivät vääristä kauppaa. Kaikki alkoi koroista ja maksuehdoista ja nämä sopimuksen pykälät ovat kehittyneet pikkuhiljaa ajan oloon niin, että nyt meillä on myös sääntöjä minimiriski avustuksista. Meillä on myös erilaisia sääntöjä, jotka koskevat sellaisia aloja kuin vaikka ydinvoima ja niin edespäin voimalaitokset. Meillä on tässä on selkeät linkit OECDn vastaaviin, vastaaviin sääntöihin, jotka liittyvät muun muassa niin kutsuttuihin turvasatamiin. Ja tämä säännöstö on kaiken kaikkiaan joustava, elävä väline. Se muuttuu jatkuvasti. Me pyrimme muuttamaan sitä jatkuvasti niin, että se toimii. Sovellusala on kahden vuoden mittainen kerrallaan. Se sul, siitä suljetaan, sen ulkopuolelle suljetaan sotilastuotteet, mutta se kattaa ylipäänsä muuten kaikki vientiluottoasiat ja niihin liittyvät tuotteet. Ja kuten sanoin, niin tämä sopimus tai säännöstö on joustava ja avoimuus ja ähm, konfliktien määrä, koituvien konfliktien määrän halutaan olevan minimaalinen, koska pyrimme ratkaisemaan kiistat heti kun niitä ilmenee. Ja avoimuus on siis kaikkein tärkein asia. Jos jollakulla on kysyttävää transaktioista, kysymyksiä voidaan esittää reaaliajassa, jotta mahdolliset kiistat voidaan ratkaista. Ja poliittisesti ollaan erittäin sitoutuneita tämän sopimuksen toteuttamiseen. Ja vaikka tämä saattaa olla EU-ssa niin kutsuttua kovalakia ja muissa maissa pehmeä lakia, niin sitä sovelletaan tasapuolisesti kaikkialla. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti tästä OECD-tilannekatsauksesta. Sitten seuraavaksi herra Antonio Tricariko, joka on ähm, italialaisen kansalaisjärjestön palveluksessa. Ja hän äh, äh, puhuu ECA Watchin äh, nimissä vientiluotoista. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kuten totesitte, työskentelen ECA Watchissa, joka on kansainvälinen verkostojärjestö, kansalaisjärjestö, joka työstää ympäristön kehittymisen, ihmisoikeuksiin, yhteisöoikeuksiin, työoikeuksiin ja korruption vastaisiin toimiin liittyviä asioita. Meistä on erittäin hyvä, että intavaliokunta on ollut niin kiinnostunut näistä kysymyksistä ja olemme sitä mieltä, että vuonna 2011 asetus, joka koskee ESEAN ymmärtämistä ja vastuunottoa paremmin EU-tasolla on ollut erittäin hyvä, mutta sen täytäntöönpano on äärimmäisen tärkeää. Ja ilman, että ennaltaehkäisevästi valvotaan sitä Euroopan parlamentin toimesta, niin on vaikea uskoa, että tavoitteisiin päästään. Kuten G7-lausunto äskettäin toteaa, niin tässä suhteessa EUn tavoitteet ilmaston suojaamisesta vastaa pitkälti sitä, mihin me olemme pyrkimässä, ja näin pidetään näitä auringonlaskun teollisuusaloja hengissä. Haluaisin keskittyä kolmeen pääalueeseen vuoden 2011 asetuksesta, jotka vaativat sitä, että meidän tulisikin tänne niihin enemmän huomiota. Ensimmäinen niistä koskee avoimuutta, ja on tärkeää huomauttaa, että Luottolaitoksille avoimuusvaatimukset vaihtelevat voimakkaasti maasta toiseen. Erityisesti viitan sellaisiin tapaukseen, jossa vaaditaan sitä, että tiedonanto ei ole eri asiakirjoista, sillä on suuri vaikutus ja tämä esimerkiksi liittyy suoraan OECDn yleisen lähestymistapaan. Suetsin kanavan kohdalla tilanne on ollut juuri tämä. Ja siellä on annettu paljon tietoa esimerkiksi Alankomaista ja Belgiasta. Ja nämä arviot on julkaistu. Eli tämä ensimmäinen kohta, tiedon jakaminen suurelle yleisölle, sen suhteen harmonisointi pitäisi tapahtua niin, että voitaisiin tehdä näistä vuosikertomuksista tehokkaampia. Ja Euroopan komission kertomus sitten tälle parlamentillekin tulisi julkistaa. Toinen kohta koskee vastuusitoumuksia. Vain harva maa mainitsee ne kertomuksen Euroopan komissiolle. On tietysti selvää, että jäsenvaltiot raportoivat vastuusitoumuksistaan eri muodoissa. Ja järkevää vertailua ei voida tehdä riskimäärittelemiseksi tässä suhteessa. Esimerkiksi Britannian UKEF ilmoittaa, että sillä ei ole mitään tasetta tässä suhteessa olemassa. Siitä huolimatta se on käyttänyt yli 7 miljardia puntaa hallituksen ja valtion rahoja rahoittaakseen vientiä. Ja nämä kaikki on tehty siis tuon tasen ulkopuolella. Kauppapääosasto tietää hyvin GEFCON olemassaolon ja siitä on keskusteltu ja siitä on esitetty myös valtion tukivalituksia. Näin ollen Euroopan komission tulisi kiinnittää yhä enemmän huomiota tähän tärkeään kysymykseen ja yhteinen raportointimuoto on asia, josta tulisi sopia mahdollisimman nopeasti neuvoston työryhmässä. Yleisemmin ottaen tässä kohdassa vientiluottovirastoilla on toimintaa, jotka eivät seuraile OECD-järjestelyä. Ja nämä toimet voivat itse asiassa vesittää tuon asetuksen seuraamisen. Me uskomme, että nämä vaatimuksia vuosikertomukset tuli sitten vuosittain myös Euroopan parlamentille. Yleisemmin ottaen EU-jäsenvaltiot jatkuvasti kilpailevat monimutkaisten rahoitusvälineiden käytössä. Ja tänä päivänä poliittinen valvonta tässä suhteessa on erittäin heikkoa sekä kansallisten parlamenttien tasolla että Euroopan komissiossa – ja tämän seurauksena Euroopan unioni ei kykene juurikaan nivouttamaan yhteen eurooppalaisia kantoja OECD-neuvotteluissa. Lisäksi saattaisi olla hyvä ajatus suositella sitä, että tehtäisiin tutkimus sen suhteen, miten tehokas vuonna 2011 asetus on. Kolmannes ja viimeinen kohta koskee Euroopan ulkosuhteissa mm, olevien tavoitteiden yhteensopivuutta toimintaan. Euroopan komissio on sitä mieltä, että jäsenvaltiot ovat tarjonneet relevanttia tietoa tässä kysymyksessä ja yleisesti ottaen ovat noudattaneet artikloiden 3 ja 21 säännöksiä. OECDn yhteinen lähestymistapa ei välttämättä ole EU-standardien mukainen ja yleisemmin ottaen ne eivät kata oleellisia kysymyksiä, kuten ihmisoikeuksia. Siitä huolimatta kattava metodologia, jonka avulla voitaisiin tarkastella noudattamista ei ole ollut vielä kehitteillä, eikä myöskään järjestelmäinen analyysi Euroopan politiikasta ja ihmisoikeuksista liittyen vientiluottolaitoksiin. Ihmisoikeuskysymykset ovat edelleen ulkosuhdehallinnon työstettävänä ja huomioon, että vuoden 2013 Intan mietinnössä suositellaan, että Neuvoston työryhmä, joka käsittelee vientiluottoja ja komission pitäisi neuvotella siitä, millä tavalla voitaisiin järkevästi raportoida artiklan 21 noudattamisesta ja siitä, millä tavalla EU on noudattanut tiettyjä OECD-suuntaviivoja ennen seuraavaa vuosikertomusta ja vaatii sitä, että julkinen kuuleminen on osa tätä prosessia. No me tunnustamme, että tämä on käynnissä olevaa työtä, mutta käsittääksemme tätä neuvonpitoprosessia ei ole vielä aloitettu, eikä kansalaisyhteiskunta ole osallistunut muuta kuin yhteen kokoukseen. Ja senkin käsiteltiin vain hiili- ja ympäristökysymysasioita. Kansainvälisten valvontalaitosten mukaan lukien YK käyttäminen ohjenuorana tulevan politiikan kehittämisestä on tärkeää. Ja vielä ei ole otettu huomioon tämän valiokunnan pyyntöjä, jotta noudattaisin täysin artiklaa 21 yhteenvetona. Ennen kuin keskustelut alkavat Intavaliokunnassa ensi kuussa siitä, millä tavalla delegoidut säädökset annettaisiin takaisin komissiolle tässä suhteessa, me vetoamme teidän johtajuutenne, jotta pyydätte oikea-aikaisia komission sitoumuksia suhteessa ensi vuoden raportin täytäntöönpanoon. Kiitoksia. Thanks a lot. Next export is... Kiitoksia kovasti. Seuraava asiantuntija Igo Juncker. Hän on Hermets yhteystoimiston päällikkö. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset, että sain kutsun tähän tärkeään Inta-valiokunnan kokemuksen <clears throat> toimin, eli tuolla mainitsemassani Saksan vientiluotto virastossa. Haluaisin muutaman sanan avainkysymyksen kertoa toimintanne mihin mihin Davidkin äsken viittasi, eli tämä, tämä ympäristöpolitiikka, avoimuus ja, ja tietysti Saksan tilanteesta erityisesti, jos aikaa jää. Ymmärtääkseni olette aika hyvin perillä tällaisen ECA, e eli hyvin tilotoviraston yleisestä toimintaperiaatteista. Muutama sana kuitenkin näistä asiaan kuuluvista muuttujista, jotta parha, paremmin ymmärtäisitte työskentelyympäristöämme. No nyt se toimii. Kuten David äsken totesi, että, että on aika lailla monia eri tapoja, millä tavalla ja vientituottoa voidaan tarjota. On suoria tukia, vain lainatukia, ne ovat kuitenkin harvinaisempia kuin nämä välilliset tuet Usein syntyy tilanne, jossa rahoituspankki rahoittaa vientiyrityksen liiketoimen niin, että se voi sitten ostaa laitteita, koneita ja laitteita keskin pitkän, pitkän välin lainojen turvin, jotta sitten saataisiin takuut näille, vakuudet näille lainoille. Usein sitten vientiluotto laitokselta sitä anotaan sekä pankkien että elinkeinoelämän toimesta. Tämähän me, me sinällään tarjoa mitään vietilukia vaku, vakuustoiminnasta. Sitten maksetaan tietenkin valkkio, joka perustuu riskiin, ja tämän pitäisi olla sitten pitkällä, keskipitkällä aikavälillä oma rahoitteisia siltä osin itse itseään ylläpitäviä. <clears throat> Nämä eri toimenkuvat, mandaarit ja roolit ovat erilaisia. Kehitysapuahan ei anneta, koska mitään, mistään kehitysapulainoituksesta ei ole kysymys mistään. Niin ikään emme investoinni. Vientiluottolaitokset eivät myöskään poimi itse rahoitettavia tai vakuutettavia kohteita. Siellä elinkeinoelämä itse sitten ja pankit nämä luottotakuutarpeet äh, määrittelevät äh, on tärkeää huomata, että itse hanke sinällään ei ole ratkaiseva, vaan ainoastaan sen kestävyys, kaikin tavoin toteutettavuus. Se on hyvä muistaa. Näin äh, yritän olla tässä äh, toistamatta, mitä David Drysdale kertoi, nämä vientiluottolaitokset ja valtiovalta ovat äh, sopineet äh, pitkän aikaa soveltavansa yhteisiä standardeja hyvään hallintoon. Tulee esimerkiksi tietenkin korruptiovastaisuus, kestävä lainaminen ja ympäristöpoliittisesti kestävä riskinhallinta mitä sitten tulee ympäristöpoliittiseen ja yhteiskunnalliseen taustojen selvittämiseen perinpohjaisesti. Se kuuluu olennaisena osana tietenkin tähän työhön. Ryhmä tapaa säännöllisesti vuoden mittaan ja tähän kuuluu myöskin teknisiä asiantuntijoita, ammatin harjoittajia, jotka muut kaksi-kolme kertaa vuodessa palaverin pitävät tässä New Diligence-hankkeessa mm, on meillä käytössä 2012 versio, se on nyt juuri uudistettavana e, uudestaan yhteisten lähestymistapojen tarkoituksena on saada tasavertaiset toimintaedellytykset kaikille OECD-maille sama myöskin asiantuntijat samalle viivalle, mitä tulee näiden yhteisten lähestymistapojen toteuttamisessa. Ne nojaavat nämä standardit siis kansainvälisiin standardeihin, erityisen maailmanpankkiryhmän normeihin ja standardeihin. Sitten niihin nojautuvat muutkin rahoituslaitokset ja, ja kaupalliset pankit yleisen pääomirahoituksen vakauden nojalla. Eli kansainvälisiä kansainväliset puitteet ovat. Tämä, tässä lopuksi sitten voin todeta, että ympäristö- ja riskiarviointi on nyttemmin mukana koko, ajan, koko ajan kautta matkan tällainen vienti luoto, luottovakuuksien myöntämisen varrella. On hyvä myöskin aina, aina muistaa, että unionin ja OECD-perustaiset yhtiöt toimivat hyvinkin kilpailullisesti tiukoissa tilanteissa – kilpailu on erityisen tiukkaa äh, muilta OECDn ulkopuolisilta, ulkopuolisten maiden taholta. Kiina nyt ety, etunenässä. Näin meidän suhteellisen korkeiden standardien OECD-vientiluoton luottolaitosten osalta ja niiden maiden välisen, välillä, jotka ovat vähän hölläkätisempiä, väliset erot ovat huomattavat, kun kerran pyrimme saamaan kaikille tasa-arvoiset toimintaedellytykset kaikkialla, myöskin sitten OECn ulkopuolisten maiden suhteen. Siinä meillä on haastetta. Saksa on aktiivisesti tukenut kansainvälisen työryhmän työtä niin, että voitaisiin laajentaa keskustelut horisontaalisiin kysymyksiin, kuten ympäristöpoliittisiin ja sosiaalipoliittisiin kysymyksiin jossain vaiheessa tulevaisuutta. Tässä kalvolla näkyy muutamia avainkysymyksiä, jotka on sitten otettava kansainvälisten standardien mukaan toteutettavan taustaselvittelyn mittaan huomioon. Kaikki nyt en lähde tähän tätä korostamaan. Niillä on kuitenkin tärkeä rooli, kuten huomataan yhteisten tavo- äh, perusteella äh, vientiluottolaitoksen pitäisi katsoa paitsi näitä äh, vientitilannetta yleisesti, vaan kokonaisuutena tätä hanketta kaikkineen. Eli jos kysymys on kokonaan jossa uudessa yrity, uudesta yrityksestä, vaikkapa petrokemian tuotantolaitoksesta, eh, siitä herää usein kysymyksiä eh, vaikutusvallasta eh, sekä viejän että sitten tämän vientiluotottajien välillä. Unohtamatta tietenkään näitä ympäristö- ja sosiaalikysymyksiä. Hyvä. Äh, lyhyesti muutama sana toisesta tärkeästä kulmakivestä, eli avoimuudesta. David Risedale, jo selittikin, mitä meidän äh, pitäisi tehdä ja mitä teemmekin. Eli äh, OECDn nykyinen lähestymistapa edellyttää suurta avoimuutta koskien tietoa ja tietojen julkisuutta A-kategorian hankkeista – jo, joilla on mahdollisia suuria yhteiskunnallisia ja ympäristöllisiä vaikutuksia. Eli tässä tähän kiinteästi kuuluvat tietenkin myös ihmisoikeus ja ihmisoikeuskysymykset. Jos kysymyksessä on siis A-kategorian hanke, ECAN eli tällä vientiluottolaitoksen e, e, pitää toteuttaa ympäristön vaikutus selvitys ennen kuin sitten sitoo kätensä mihinkään vakuuksien antamiseen. A-kategorian kaikki hankkeet pitää raportoida OECDlle. Tässä on koko joukko muitakin keinoja varmistaa tämä avoimuuden toteutuminen projektin osalta sekä OECDn että kansallisella tasolla. Nyt viimeinen lyhyt dia. Siitä saatte hiukan käsityksiä, miten ympäristö- ja sosiaalikysymykset otetaan huomioon Saksan olosuhteissa. Meillä on asiantuntija Raati, siellä on 11 jäsentä selvittelemässä tätä, näitä kestävyyshankkeita. Se on yksi kulmakivistä koko arviointiprosessissa, yksi ratkaisevinkin monissa tapauksissa, joita sitten ministeri Öiden välisessä komiteassa keskustella. Taustaselvitykset tehdään tietenkin no, olemassa olevien käytäntöjen, prosessien, standardien perusteella. Sitten vielä otetaan huomioon täydentävät kansalliset määräykset, sikäli kun ne tulevat kysymykseen Saksan lähestymistavassa erikoinen on siinä, piilee siinä, että lopullisen päätöksen tekee neljän ministeriön yhteinen työryhmä, jonka pitää sitten saada myöskin päätöksensä konsensuksella tehdyksi. Ulkoasiaministeriö ja talouden, talouden yhteistyön ja kehityksen ministeriön rooli näissä ympäristö-, kehitys- ja, ja sosiaalikysymyksissä, yhteiskunnallisissa kysymyksissä on merkittävä näin. Pääsinkin esitykseni loppuun ja vastaan mielelläni kysymyksiin sitten, jos niitä lopuksi tulee. Thanks a lot. And the last. Kiitoksia kovasti. Et viimeinen puhuja, Paolo Grazzotti, DG-pääosastolta vastaa VTO-koordinaatiosta tässä täällä meidän komissiossamme and thank you to the Parliament to have given us. Kiitoksia kovasti siitä, että sain tämän mahdollisuuden puhua tästä tärkeästä asiasta. Kauppapolitiikkahan kuuluu EUn yksinomaiseen toimivaltaan, mutta samanaikaisesti meillä ei kuitenkaan ole EUn sisäisiä vientiluottovirastoja, joten meidän on nojauduttava jäsenvaltioiden osaamiseen, kun neuvottelemme säännöistä näissä asioissa ja kun laadimme poliittisia suuntaviivoja. Meillä on kolme kertomusta, jotka me vuotuisesti teille lähetämme 31 asetuksen mukaisesti. Yksi liittyy jäsenvaltioiden vuotuiseen vuotuiseen toimintakertomuksiin. Ja niiden perusteella komissio laatii teille yleiskatsauksen usein meillä on kolme henkilöstön jäsentä, jotka tekevät työtä vientiluottojen parissa. Ja tämän lisäksi komissio laatii teille toisen toimintakertomuksen neuvotteluista. Se on nyt hiukan jälkijunassa. Olemme pahoillamme siitä, mutta tässä on tapahtunut tiettyjä kehityskulkuja kansainvälisessä työryhmässä, johon viittaamme myöhemmin. Edellinen puhuja jo puhui näistä kolmesta seikasta, joista minäkin haluan puhua. Ensinnäkin OECD ja OECDn järjestelyt joiden puitteissa EUkin on jäsenenä. No lyhyesti sanottuna näiden järjestelyiden historia on ollut menestyksekästä. Se on ollut tehokas väline, jolla on voitu varmistaa tasainen pelikenttä jo vuosikymmenten aikana. Tällä tavalla on voitu poistaa tukiaisia ja keskittyä nimenomaan vieti vientituotteiden laatuun. Ja kun esimerkiksi Brasilia on nyt päättänyt liittyä äh, tähän äh, nimenomaiseen äh, instrumenttiin, niin se on hyvä asia, vaikka se ei muuten ole OECDn mm, piirissä aktiivinen. Ja sitten tietysti meidän täytyy noudattaa due diligence-periaatetta, kun näitä tuotteita tutkitaan ja käsitellään, ja tämänhän mainitsikin jo ECAn puhuja. Ja nyt on alettu kiinnittää yhä enemmän ja enemmän huomiota ympäristöasioihin, kun puhutaan New Diligence-asioista. Erityisesti inhimillistä ulottuvuutta on otettu huomioon, ja me olemme ottaneet kyllä vaarin parlamentin päätöslauselmasta, äh, joka koskee sitä, kuinka äh, due diligence-periaatetta voidaan parantaa myös vientiluotto ähm, alalla. Meillähän on aika paljon asiantuntemusta näissä asioissa ja uskomme, että keskustelut auttavat meitäkin pohtimaan omalta kantiltamme näitä asioita. On erittäin tärkeää kuitenkin ymmärtää, että erilliset ECA-virastot eivät riitä. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä ja työstää standardeja ja normeja EU-tasolla. Mutta Aivan kuten Junckerkin tässä huomautti, niin vienti luotto saralla meillä on OECDn ulkopuolella suuria haasteita. Tämä järjestely on kyllä ollut eh, tehokasta ja viime vuosina uusia, on tullut uusia vientiluoton tarjoajia OECDn ulkopuolella, ja ne eivät välttämättä aina kauhean hanakasti halua liittyä meihin, meidän järjestelyihimme. Yksi räikeä esimerkki on Kiina, myös Intia, Brasilia, Venäjä, e, Etelä-Afrikka ovat tällaisia maita. Se, että jos me saamme nämä maat noudattamaan omaa kurinalaisuutta, niin on suuri haaste meille vientiluottosaralla tällä vuosituhannella. Kuten tiedätte, EU, USA ja muut OECDn osallistujat keskustelevat asioista, asioista mm, Kiinan, Etelä-Afrikan, Brasilian, Indonesian ja muiden maiden kanssa, jotka tarjoavat vientiluottoja. Meillä on aivan uusi työryhmä, joka käsittelee juuri näitä EOCDn ulkopuolisia maita. Tämä prosessihan alkoi jo vuosia sitten, vuonna 2011, jos oikein muistan. Tuolloinhan Kiina, Kiinan varapresidentti ja Obama – Ähm, lähtivät siitä, että saataisiin aikaan sopimus vuoteen 2014 loppuun äh, mennessä. Alustava vaihe oli aika hankala. Tuolloin äh, keskustelut äh, rajoittuivat lääkinnällisiin laitteisiin ja laivoihin. No nyt meidän viimeisin, viimeisimmässä kokouksessamme Brasilian kanssa Kiinakin on luvannut alkaa keskustelun horisontaalisesta vientiluottosopimuksesta. Ja Tuohan oli tavoitteena silloin, kun USA alkoi alun perin keskustella Kiinan kanssa. No, neuvottelut ovat pitkittyneet, mutta nyt ollaan tässä läpimurtotilanteessa ja se on hieno asia ja tulemme toteuttamaan siirtymävaihetta piakkoin kohti tätä uutta tavoitetta. Ja aivan lopuksi tämän puheenvuoron alussa äh, ECA e Watch mainitsi sen, että vientiluotot ja ilmastonmuutos ovat asiat, jotka täytyy linkittää yhteen, koska ilmastonmuutos on ollut myös G7-keskiössä. Kun ajatellaan vaikkapa hiilivoimaloita, niin me haluamme saada aikaan keskustelut valmiiksi COP21-kokoukseen mennessä, jos kohta. Tämä on tiukka haaste meille ja asia on kaiken kaikkiaan kiistanalainen niin OECDssä kuin myös EUn jäsenvaltioissakin. OECDn puheenjohtaja, siis ryhmän, neuvotteluryhmän puheenjohtaja, on nyt äh, tehnyt uuden ehdotuksen, joka meidän mielestämme on kyllä kohtuullinen kompromissin pohja. Komissio aikoo itse laatia ehdotuksen 29 seutsopimuksesta perusteella ja tällä tavalla saisimme oman vastaehdotuksemme OECDn ehdotukselle. Meillä on muutamiakin vaihtoehtoja helpottaa hyvää ratkaisua COP21 kokoukseen mennessä. Ja Tehän tulette siis vastaanottamaan meidän kertomuksemme ja te olemme jo saaneet ehdotuksiakin sen parantamiseksi. Mutta tässä kohtaa me siis peräänkuulutamme teiltä palautetta ja ehdotuksia tämän asian toteuttamiseksi. Euroopan komission työ osittain liittyy muun muassa siihen sopimukseen, joka tehtiin vuonna 2001. E- Euroopan komissiossa me voimme tietysti tehdä parhaamme sen poliittisen yhteisymmärryksen pohjalta, joka meillä on, mutta me emme voi tietenkään yksipuolisesti alkaa muuttaa tämän järjestelyn parametreja, mutta kuten sanottu, me kuuntelemme teidän ohjeistustanne ja myös Teknistä tukea odotamme jäsenvaltioilta sen suhteen, miten voimme OECD: ssä tekemämme työtä parantaa. Sehän on tällä hetkellä, siis OECD on ainoa institutionaalinen ja juridinenkin puitteisto, jonka sisällä voidaan näitä vientiluottoja tarjota. Siis OECDn käytänteet ovat meille ainoa pitkän tähtäyksen puitteisto ja Ähm, on tärkeää, että työryhmässä saamme aikaan tulosta, koska kun meillä nyt on tällainen äh, kehittyneiden talouksien klubi, joka keskustelee äm, vientiluotoista, niin meidän on otettava huomioon myös tämän kerhon ulkopuoliset tahot, kuten Kiina ja muut, jotka eivät välttämättä keskity toiminnassaan samoihin sääntöihin. Ja tämä on sellainen haaste, joka meidän on otettava vastaan ja meidän on tehtävä se onnistuneesti. Kiitos. First the rapporteur and then... Kiitoksia. Ensin esittelijä sitten Friisas. Kiitoksia. Kun ensimmäistä kertaa Intavaliokunnassa keskustelimme tästä asiasta, niin silloin käytiin OECD-edustajan kanssa keskustelua ja Hermesin edustajan kanssa, jotka olivat siis samankaltaisia ja sisällöltään. Sanottiin, että OECDssä työstetään näitä kysymyksiä, pyritään menemään eteenpäin, siellä on hyvää tahtoa, pyritään kehittelemään yhteisiä strategioita, mutta nimenomaan OECD-tasolla asia pitää hoitaa ja asia tietysti tapahtuu EUn kanssa instituutiona, mutta loppujen lopuksi kysymys on jäsenvaltioiden työstä. työstä. Ja nyt kun tästä asiasta on keskusteltu, niin aika nopeasti kävi selväksi se Euroopan parlamentille, että tämä asia, joka liittyy Euroopan unionin ulkosuhdetoimintaan, on asia, joka tulisi vastata sopimuksen tavoitteita. Ja juuri tällä tavalla keskusteluiden edetessä olemmekin ryhtyneet pohtimaan asioita ei pelkästään hyväksyntämielessä, vaan niin, että Euroopan unionin toimielinten täytyisi ottaa käyttöön sellainen valvontajärjestelmä, mikä jäsenvaltiossakin on. Lopuksi tehtiin sopimus, jossa todetaan, että jäsenvaltioiden täytyy noudattaa perussopimuksen tavoitteita. Toiseksi Euroopan komission täytyy toimia meteorologian rakentajana, jäsenvaltioiden painostajana ja sen täytyy myös olla vastuussa Euroopan parlamentille. Ja parin kolmen vuoden kuluttua sen täytyy kehittää järjestelmä, joka takaa avoimuuden ja takaa sen, että järjestelmä toimii. Tavoitteenahan ei ole pelkästään se, miten kuten Ermesin edustaja sanoo, että asia todetaan vaan, että meillä on sellainen metodologia, joka ottaa huomioon ympäristöriskit ja sisällyttää ne kustannuksiin. Olen ymmärtänyt, että kansallisen neuvottelun on käyty, mutta millä tavalla integroin tuon ympäristöhinnan, ympäristökustannuksen vientitoimiin. Omalta me olemme tietysti yllättyneitä siitä, että kolme neljän vuoden kuluessa vientitakuulaitosten kertomusten laatu ja Euroopan komission kertomuksen laatu on edelleenkin niin heikko. Miltei juurikaan ei tätä metodologiaa ole viety eteenpäin. Työstetään jatkuvasti OECD materiaalia ilman, että pohdittaisiin, että EU-ssa itsessään olisi materiaalia, jonka pohjalta tehdä työtä. Ja sitten vientitakuulaitokset selvittävät meille tätä tilannetta, eikä Euroopan unionin tasolla tehdä mitään. Eli Hermes on yksi näistä vientitakuulaitoksista maailmasta, joka tukee eniten näitä hiilihankkeita. Vastaako se Euroopan unionin tavoitteita? No enpä oikein usko. Ja Euroopan komissio toteaa, että no, me teemme nyt vähän sen verran, kun kykenemme ja yritetään nyt sitten tehdä vähän enemmänkin sen mukaan, kuin mitä pystytään. Käsittääkseni kuitenkin alkukompromissin osa oli se, että meidän tulee pohtia yhä enemmän sitä, miten delegoidut säännökset siirretään komissiolla tässä täytäntöönpaneen tätä. Kiitoksia. Dankeschön, Herr Fisas. Kiitoksia, herra Fisas. Kiitos puheenjohtaja. Minä olisin halunnut mainita Kiinan, johon tässä jo viitattiinkin. Se minua kiinnostaa samoin Afrikan kysymykset. Muutama vuosi sitten olin EUn vaalitarkkailija ryhmässä Nigerissä ja siellä oltiin äh, rakentamassa varsin mittavaa siltaa Nigerjoen yli eh, kemian alan tehtaalle. Eh, mehän EU:ssa olemme eh, su- suurin avunantaja ja kun keskustelin Nigerin hallituksen edustajan kanssa ja ajatellaan, ajatellaan kaikkia hankkeita Kiinan kanssa tehtyä siellä tuodaan kiinalaiset työntekijät rakentamaan siltaa. Kun silta valmistuu, niin he palaavat kotiinsa aika tiukoissa, tiukoissa oloissa työskentely. Sen, vuoksi neuvottelut meidän kanssa me eivät olleet kiinnostavia, koska meillä, meidän ehtomme olivat paljon tiukemmat kuin Kiinan. Eli se nyt aika epäreilua kilpailua meidän työntekijöitämme ja yrityksiämme kohtaan. Sen vuoksi tässä tarvitaan aika tiukkoja jämäköitä toimen, toimenpiteitä. Emme voi jatkaa ykköskehitysavun antajana, ellei meillä sitten samalla ole mahdollisuus päästä mukaan näihin erilaisiin hankkeisiin kohtuullisiin toimintaedellytyksiin Miten tämä ongelma voitaisiin saada pois päiväjärjestyksestä? Thanks very much. Um, my... Kiitoksia kovasti. Minun kysymykseni saattaa perustua ehkä tietämättömyyteen, olen pahoillani, jos näin on, mutta täällä on keskitytty aika paljon ympäristön suojelupuoleen ja olen kyllä samaa mieltä, että se on tärkeä asia, mutta sosiaalista ulottuvuutta ei ole niinkään otettu huomioon, on lähinnä keskitytty ihmisoikeusasioihin. Enkä ole ihan varma siitä, sisältääkö se työntekijöiden oikeudet tai sellaiset kysymykset, jotka liittyvät esimerkiksi yhteiskunnallisten velvollisuuksien noudattamiseen. Olisi hyvä, jos voisitte kertoa meille hiukan enemmän, mitä tämä due diligence-periaate sisältää, kun puhutaan nimenomaan sosiaalisista kriteereistä. Not, no further requests. Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Nyt asiantuntijat saavat sitten pikaisesti vastata kysymyksiin. Dreister, aloittaa, olkaa hyvä. Thank you. Um, in the... Niin, kiitoksia. Kun tarkastellaan tätä yhteistä lähestymistapaa, niin se on puitesopimus, jonka puitteissa OECDn vientiluottoryhmän jäsenet sopivat soveltavansa kansainvälisiä normeja, jotka vaihtelevat sitten sen suhteen, mistä on kysymys. Kansainvälisissä standardeissa on paljon yhteen, yhdenmukaisuutta, mutta esimerkiksi näissä suoritumistandardeissa on paljon erilaisia sellaisia standardeja, jotka liittyvät työoikeuksiin ja sen kaltaisiin oikeuksiin. Sama koskee myös sitä, että jos hanke on EU-jäsenvaltiossa, niin silloin todennäköisesti näitä EU-standardeja sovellettaisiin. Eli meillä on kokonainen arsenaali erilaisia kriteereitä, joita sovelletaan – mutta kuitenkin sitten loppujen lopuksi, jos isäntävaltio vaatii sitä, että tiettyjä kriteereitä sovelletaan, ja perinteinen esimerkki on tässä se, että jos myydään vaikka kymmenen rekkaa jonnekin hankkeeseen, niin ei ole mitään sanavaltaa sen suhteen, mitä tuossa hankkeessa tehdään. Eli standardeja pyritään soveltamaan mahdollisimman hyvin jos sitten taas tarjotaan tätä samaa tuotetta omaan hankkeeseen, silloin voidaan määrätä, millä tavalla se hoidetaan. Eli kaikkea tältä väliltä voi tapahtua. On paljon erilaisia variaatioita ja useimmat niistä sisältävät ihmisoikeudet, työoikeudet ja niin edelleen, mutta se, millä tavalla niitä todellakin sitten täytäntöön pannaan, voi vaihdella kovasti hankkeesta toiseen. Perhaps back to the question of Mr. Fieser. Voiko palata tähän alkuperäiseen kysymykseen? eurooppalaisten ja kiinalaisten investointien välillä olevaan epäsuhtaan eri velvoitteineen ja muineen. Tota- on aina hankala puhua siitä, mitä Kiina tekee ja jättää tekemättä, koska avoimuutta puuttuu niin paljon. Siitä syystä kaikkien, kaiken työmme avainasemassa on avoimuus OECDssä. Ei pelkästään tässä transaktiossa, vaan myös siinä politiikassa, joka on tuon toiminnan taustalla. Yhdysvaltojen ponnistukset ottaa mukaan Kiina kansainvälisen työryhmän kautta, joka nyt on kehi- ollut kehitteillä yli kolmen vuoden ajan, osoittaa pyrkimyksen tuoda Kiina mukaan tähän. Ja kiinalaiset ovat huomattavan sitoutuneita ja kaikki OECD-jäsenet ja myös muutkin kuin OECD-jäsenet. 18 valtuuskuntaa on kutsuttu tuohon ryhmään. Kyseessä on valtavan hidas prosessi, koska luonnollisestikin kyseessä on prosessi, jossa OECD mailla on erittäin kehittynyt järjestelmä, joka koskee hyvää hallintotapaa ja rahoituspuolta, mutta siitä tällä hetkellä ei keskustella, vaan kyse on pelkästään rahoitustermeistä. Eli miten asia sitten kehittyy? No, se nähdään aikanaan. Mutta Kiina nyt tunnustelee tapoja tulla mukaan ja kyseessä on hyvin metodologinen ja hidas prosessi. Pitkällä aikavälillä kaikkien tavoitteena on saada tasaveroinen toimintaympäristö kaikille ja olla mukana kilpailussa niin, että se ei väärenny, vääristy. Anteeksi. <clears throat> Ja sitä nyt tässä ainakin toivotaan, mutta aika näyttää, miten käy. Mr. Tricarico. Kiitoksia, herra Tricarico. Um, very quickly on, on... Ihan nopeasti vain näistä sosiaalisista kysymyksistä. Tämä alun perin käsiteltiin vain kapeasti ympäristöasioita ja sitä sitten laajennettiin esimerkiksi ihmisoikeuksiin, mutta niistäkin vielä keskustellaan, joten tämä on kyllä vielä rajattua tämä yhteiskunnallinen ulottuvuus. Työntekijöiden oikeuksista on keskusteltu. Tietysti Viime vuonna esimerkiksi on keskusteltu lapsityövoimasta Intiassa ja ECA on joitain aspekteja tukenut, mutta joitain taas ei. Eli tästä täytyy vielä keskustella. Tämä asia kyllä ansaitsee tiukkaa tarkastelua erityisesti tuotantoketjuusta puhuttaessa. Sitten Kiinasta. Kiinan hallitus tukee samoin kuin Japani ja Koreakin meidän kantojamme. Ne tukevat, ne ovat sitä mieltä kuitenkin, että julkista tukea hiilelle ei pitäisi antaa. Kuva on kuitenkin kirjava, koska Kiinahan haluaa sitoutua monenvälisillä areenoilla ja siksi me olemme kritisoineet Saksaa Saksaa ja EUta, koska meidän tulisi enemmän velvoittaa Kiinalta. Eli tässä yhteydessä lähtisimme siitä, että tot, totuus löytyy sitten vasta teoista. Eli katsotaan nyt, miten, miten käy ja katsotaan, minkälaista kehitystä kentällä saadaan aikaan. Sitten herra Jonker, kiitokset äh, kovasti. Haluaisin äh, täydentää sitä, mitä Dave Drysdale äsken totesi. Eli äh, mitä tulee näihin käytettävissä, käytössä oleviin standardeihin, se standardit ja muut, mitä nyt sitten rahoitusmaailmassa ylipäätään käytetään, nämä ihmisoikeusaspekti on aina olemassa siellä rivien välissä, vaikka sitä välttämättä kovasti eh, äänekkäästi mainitakaan. Sitten eh, eh, esimerkiksi mitä tulee näihin yleisiin standardeihin ja sitten näissä hankkeissa no, no, sovellettaviin standardeihin verrattuna on olemassa tietysti eroavaisuuksia, mutta meidän isoiden hankkeiden taustalla ovat kuitenkin nämä samat, vaikkei sitä nimenomaan sitä, sitä ihmisoikeusulottuvuutta isoilla, isolla mainostetakaan. Ja tässä on nämä seikat aina otettu huomioon, vaikka eh, vaikkei aina sitten erikseen luetella kaikkea, eh, mitä tässä hankkeessa, mitä implikaatioita sillä on. Jos ajatellaan eh, näissä sel- selvittelyissä, mitä esimerkiksi paikan päällä tehdään, vaikkapa eu ulkoisten, ulkopuolisten konsulttien kautta toteutettuna, niin se tietysti on kantava osa tätä projektiarviointia. Virtsotti seuraavaksi vielä. Thank you, Chair. I... Kiitoksia puheenjohtaja. Aiemmat puhujat sanoivat tästä yhteiskuntapuolesta riittävästi. Halusin vain keskittyä kohtaan, joka koski Kiinaa ja sitä, pitäisikö meidän näyttää sille esimerkkiä. Kiili on avainasemassa. Mitä ovat vientiluotot? Se on julkista rahaa. Ja siitä syystä se edesottaa yrityksiämme viemään tuotteita silloin, kun markkinoille ei pääse yhtä helposti kuin kehittyneessä maassa. Haasteena on yhtäältä varmistaa siitä, että julkiset varat käytetään tav- tavalla, joka on johdonmukainen sen arvon kanssa. Ja toisaalta varmistaudutaan siitä, että saavutetaan nämä tavoitteet viennin tukemiseksi. No, tämä on usein aika mahdoton tehtävä esimerkiksi näissä hiilineuvotteluissa. Pitäisikö meidän eurooppalaisena OECD-jäsenenä ottaa käyttöön erittäin kunnianhimoinen tavoite hiilen tukemisessa ja jättää hiilivoimaloiden vienti Vietnamille, Intialle ja Tunisialle, kuten myöskin Etelä-Afrikalle kiinalaisessa hankkeessa, vai pitäisikö pyrkiä tukemaan ainakin parasta mahdollista teknologiaa, joka meillä Euroopassa on, jotta voitaisiin varmistautua siitä, että olemme tällä tavalla tekemässä panoksemme ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tämä on se haaste. Minä en osaa tähän vastata, eikä se ole minun tehtävänäkään komissiossa, mutta varmasti tässä suhteessa tarvitaan ohjeistusta. Ja minun vähäinen kokemukseni tässä asiassa osoittaa, että kyseessä ei ole mikään mustavalkoinen tilanne. Meillä on erilaista toimintaa ja hankkeita, joissa Yksityiskohtainen tapauskohtainen keskittyminen on erityisen tärkeää. Siitä syystä olemme kiitollisia tästä keskustelusta. Ja odottelemme myös palautetta komissiolle vielä. Me teemme parhaamme sillä vähäisellä, mikä meillä on. Kyllä, mietimme aina tätä toimielimellistä mandaattiamme, ottaen huomioon ne rajoitteet, joita meillä on se materiaalin puitteissa, joka meillä on saatavilla. Joissakin kysymyksissä esimerkiksi ei ole lainkaan avoimuutta, emmekä me voi näitä tietoja ruveta keksimäänkään. Ganz herzlichen Dank Andi. Kiitokset äh, asiantuntijoille ja kollegoiden kommenteista. <clears throat> Panemme tämän korvan taakse ja sitten äh, kesäkattauon jälkeen puhumme näistä delegoidusta säädöksistä vielä enemmän, jotta saisimme sitten vähän koherenssia tähän Euroopan unionin vientitakuun toimintaan. Tämä, jotta sitten tämä vientipolitiikka olisi tehokasta ja turvallista. Kiitoksia kovasti. Tämä päättää tämän asiallistan kohdan ja sa- samoin sitten tämän julkisen osuuden tämän valiokunnan kokouksesta. Kello 16.30 tauon jälkeen jatkamme koordinaattorien kokouksella. Kiitoksia.